Welcome to uh, the... Tervetuloa työllisyysvaliokunnan kokoukseen tänään. Ja kiitos mielenkiintoisesta tuottelijasta iltapäivästä eilen. Aloitetaan kohdasta kuusi esityslistalla. Vuoden 2016 talousarviotrilogia koskevat neuvotteluvaltuudet. Kyseessä on keskustelu vastaavan valiokunnan yleisestilän kanssa – eli Jose Manuel Fernandesin kanssa. Ja tämä keskustelu on jatkoa aikaisemmille keskusteluille, joita käytiin työllisyys mietimme luonnoksesta koskien vuoden 2016 talousarviota. Toivottavasti kaikki ne, jotka ovat asiassa mukana, tulevat paikalle kokoukseen. Sitä odotellessana puheenvuoron yleisesittele herra Fernandesille. Olkaa hyvä. Merci. Madame la Kiitos puheenjohtaja. Sen tervehtiä teitä kaikkia tänä aamuna. Hyvää huomenta. Tulin tänne keskusteluun tänään paikalle, mutta myös, jotta itse voisin kuunnella ja tietää teidän prioriteetista, että saadaan paras mahdollinen talousarvio. Muistuttaisin, että olemme jo hyväksyneet täysistunnossa maaliskuussa suuntaviivat, jossa on nämä ranskaksi kolme E, eli työllisyys, yritys ja pk-yritykset erityisesti siis, ja, ja yrittäjähenkisyys, ja unohtamatta solidaarisuutta sisäisesti. Ja tässä kohesiopolitiikka on tärkeä, mutta se on tärkeä myös näille kolme mainitulle osata kielellä erityisesti työllisyydelle solidaarisuus ulkoisesti myös. Sitäkään ei pidä unohtaa, mitä siis tapahtuu Euroopan ulkopuolella. Ja lisäksi turvallisuus ja muuttoliike pitää ottaa huomioon. Maahanmuutto siis. Tässä puhutaan sitä periaatteesta, että neuvostokomissio haluavat kunnioittaa sitoumuksia ja kompromisseja. Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että vaaditaan, että monivuotinen rahoituskehys, joka hyväksyttiin, sitä kunnioitetaan ja vaaditaan, että maksut, niiden tason tulee olla sama kuin mistä sovittiin, jotta 2016 2007 ja 2013 vaarat liittyen silloisen vuotisen rahoituskehykseen. No, on niin, että ei voida, ei voi olla yli kahta miljardia maksamattomia laskuja vuonna 2016. Ja ei voida hyväksyä tätä tilannetta, sillä maksut ovat seurausta sitoumuksista. Ne ovat looginen seuraamus sitoumukselle ja tätä pitäisi kunnioittaa. Mutta monissa rahoituskehityksen noudattaminen tarkoittaa myös sitä, että käytetään erityisesti joustoa tämä monivuotinen rahoituskehys hyväksyttiin pienempänä jouston takia. Kyseessä ovat siis nämä joustomekanismit, joustovälineet, mutta erityisesti käyttämättömät vuotuiset marginaalit, joita voidaan käyttää tulevina vuosina. Tämä on uutuus tässä rahoituskehyksessä, monivuotisessa rahoituskehyksessä. Totta kai työllisyyden puolustaminen vaikuttaa myös ohjelmiin ja muun muassa Euroopan välineelle ja muihin ohjelmiin, jotka voivat auttaa talouskasvua. Mitä tulee aikatauluun, hyväksymme raportin budjettivalikunnassa 23. No siis nämä neuvotteluvaltuus, neuvotteluvaltuusraportti kesäkuussa ja sitten täysistunto heinäkuussa, syyskuussa tarkistusten jättö määräaika syyskuun puolivälissä hyväksytään näkökannat päätöslausumasten syyskuussa äänestys budjettitarkistuksista ja myöhemmin sitten päätöslausumaesitys ja 28. lokakuuta täysistunto ja marraskuussa sitten sovittelut. Muistutan, että komissio on esitellyt talousarvioesityksensä 27. toukokuuta ja me hyväksyimme sen niin kuin sanoin. Tämä tapahtui 26. toukokuuta kokouksessa. Tämä maksusuunnitelma hyväksyttiin siellä, siellä. Ja viittasin jo tähän tavoitteeseen, että ole yli 2 miljardia euroa, euroa maksamattomia laskuja suhteessa vuoden 2007-2013 ohjelmaan. Mitä tulee tämän valikunnan työhön Sopimus on tehty esiristä, sillä tulee olemaan vaikutuksia budjettiin. Muistutan, että onnistuimme vähentämään vaikutusta Horisontti 2020 ja Verkkojen Eurooppa-välineeseen miljardilla, eli tätä vaikutusta on saatu laskettua miljardilla, eli leikkauksia oli suunniteltu 6 miljardia euroa, nyt 5 miljardia euroa, miljardi saatiin siitä sitten pois näistä marginaaleista. Sitten otsake A, 1A on eräs työllisyysohjelma siinä, työllisyysinnovaatio, sosiaaliasiat, tämä kohta pysyy vaakaana suhteessa 2015. Sitoumuksiin on 2 miljoonan nousua maksuissa 0,5 miljoonaa lisää suhteessa aikaisempaan. Tämä, nämä ovat e- euros- ja mikrorahoitusohjelmat siis, mitä tulee globalisaatiorahastoon. Euroopan globalisaatiorahasto siis. Talousarvioesityksessä sitoumukset 100 65,6 miljoonaa euroa ja summa, joka on hyvin konservatiivinen maksujen suhteen 30 miljoonaa euroa, mutta kuitenkin 5 miljoonaa enemmän, jos verrataan vuoteen 2015. Sitten henkilöstö, no yhden prosentin vähennyksiä suunnitteilla ja virastossa että leikkauksia olisi yksi virka Oshadille, yksi eurofondille ja kaksi CDFOPille. Sanon, että marginaaleja on vähennetty. Yksi Aassa tämä vaikuttaa pilottihankkeisiin, jos ajatellaan valmistelutoimia. Nämä valmistelutoimet ja pilottihankkeet, niitä on jo rajoitettu 100 miljoonaa euroa käytettävissä näihin valmisteluhankkeisiin 40 miljoonaa pilottihankkeille, 140 siis, mutta kuitenkin marginaalit rajoittavat niitä otsakeittain. Meillä on ongelmia otsakkeen kolme kanssa, jossa ei ole marginaalia. Pitää käyttää sitten joustovälinettä ja totta kai on myös toinenkin rajoitus, komission arviointi pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. Mitä tulee otsakkeeseen 1b, Euroopan sosiaalirahasto, tai tulee sitoumuksiin, se laskee 1,9 prosenttiyksikköä, mutta kuitenkin maksuissa se nousee 19,6 prosenttia, mutta tämä nousu liittyy, tai sen tavoite liittyy siihen, että vähennetään näitä maksurästejä, niin kuin jo sanoinkin, tämä huonommassa olemassa olevan rahasto, sen osuus laskee 2 prosenttia, sitomuksissa 26,9 prosenttia maksuissa. Vertaan siis tässä vuoteen 2015, mitä tulee nuorisotyöllisyysaloitteeseen, ja tämänhän kirjo, asian kirjoitin jo mietintöön, eli sitä äänestetään siis on ongelma on näitä kollegoita, jotka eivät tiedä tätä vielä, Eli tämä etupainotus, semmoinen frontloading tehtiin tähän aloitteeseen, mitä se tarkoittaa. Tarkoittaa sitä, että 2016 ei ole sitomuksia tälle aloitteelle. Seuraus on, että 2016 ei ole mahdollisuutta käyttää tätä aloitetta. Minä olen sitä mieltä, että meidän tulee jatkaa tämän aloitteen kanssa eteenpäin. Olisi nimittäin huono merkki jos no, on nuori, joka on töissä tai työttömänä, josta tämä on hyvin paljon, nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla, ja sitten hanke lopetetaankin yhtäkkiä, joka päätisi vain 2014-2015 ja 2016 tämä hanke sitten ei jatkuisikaan, ei olisi sitoumuksia, niin sen takia ehdotan joustoa, jotta tämä hanke saisi rahoitusta edelleenkin. Totta kai meille voidaan sanoa, että no on niin paljon rahaa, jota ei käytetä, tämä on toinen kysymys. Tätä pitää tarkastella, pitääkö muuttaa tiettyjä sääntöjä. Pitää nähdä miksi tämä ei toimi niin kuin sen pitäisi. Ja pidä unohtaa, että tässäkin otetaan rahaa muilta toimintaohjelmilta, jotka on kuitenkin hyväksytty. Ja minusta Tämä on kuitenkin painopistealue, nuorisotyöllisyys siis. Jos on työttömyysongelmia, työllisyysongelmia, niin ensimmäisenä pitää käyttää käytettävissä olevia varoja nämä 6 miljardia, joilla on tehty etupainotus, mutta lisäksi pitää jatkaa myös tämän hankkeen toimintaa ja siksi haluan jakaa tämän kantani. Toivottavasti saan sille parlamentin tuen, sillä meidän tulee jatkaa tätä aloitetta. Luulempaa, että, että olen jo maininnut kaikki tärkeimmät asiat, maksut mainittiin jo, mutta olen täällä korvat höröllä, jotta saamme mahdollisimman hyvän budjetin. Muistan nämä kaikki rajoitukset, mitä kuitenkin on pitää muistaa, että valiokunnat ovat päättäneet osallistus ja nyt niin sitten komissio lukee oma, sen omalla tavallaan nämä luvut, jotka juuri luettelin. Nähdään sitten, millä tavalla komissio tätä asiakirjaa lukee ja tiedetään, että komissio yrittää aina vähentää budjettia, joka on jo pieni, ja se yrittää aina lisätä marginaaleja toisaalta ja, ja vähentää siten, että se ei anna niitä maksuja, jotka ovat riittäviä. Ja tulla näkemään kivasta kamppailua komission kanssa, mutta toivoisin, että neuvosto tulee olemaan koherentti suhteessa kompromisseihin ja sitoumuksiin, joista on sovittu monivuotisessa rahoituskehityksessä, mutta lisäksi ja ottaa huomioon kaikki julistukset, jotka neuvosto on tehnyt, jotka eivät sitten kuitenkaan näy budjetista sovittaessa, vaikka se olisi järkevää, ja se antaisi koherenssia. Kiitos. Thank you, Mr. Fernandez. We have a... Kiitos, herra Fernandez. Meillä on äänestys 9.30. En usko, että pääsemme aloittamaan silloin, sillä meidän pitää saada kommentteja ja kysymyksiä tähän liittyen, mutta mutta puhukaa lyhyesti. Annan pian puheenvuoron esittelijälle, tai siis valmistelijalle Peter Kluunelle, ja luettelossani tämän lisäksi on Valas, Moran onko muita, jotka haluavat puheenvuoron, Ribeiro, ja sitten voimme sen jälkeen palata herra Fernandesiin ja sitten voimme aloittaa äänestyksen. Sopiko tämä? Selvä sitten tehdään näin. Puheenvuoron saa nyt Dieter Klune, joka on valmistelija. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Fernandez. Kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia herra Fernandez siitä, että tulitte tänne valiokunta tänä aamuna. Me olemme pohtineet tätä asiaa ryhmärajat ylittävästi ja olemme nyt lausuntomme muotoilleet ja me olemme saaneet hyviä kompromisseja, joten tämä on hyvä äh, ajatellen äänestystä. Me, me, me haluamme vahvaa tiimiä ja haluamme antaa mietinnön, jossa on, eh, lausunnon, jossa on selkeä viesti. Ja Fernandes te mainitsi nuorisoaloitteen, ähm, nuorisotyöttömyyden ja tietenkin täytyy keskittyä mm, koko nuorisotyöttömyyden alaan, kaikkiin näihin lukuihin ja miten vaikeaa tämä on. 22 prosenttia työttömyyttä joissakin maissa, jopa 50 prosentin nuorisotyöttömyys. Tätä ei voida hyväksyä. Me korostan tätä kovasti. Tuomme ohjelmia, joilla luodaan äh, aloitteita tavoitteita tällä alalla. Huomioon kommenttinne tästä etupainoitteisuudesta. Meillä on ollut erittäin myönteistä keskustelua tässä valiokunnassa e, Rova Moran Chartien johdolla, mutta sitä huolimatta teidän kommenteistanne huomaan, että olette sitoutunut tähän aloitteeseen. Se on erittäin tärkeä ja me yritämme saada aikaan joustavuutta ja varmistaa, että että eh, nämä ohjelmat toteutetaan, koska tämä on erittäin tärkeää. On myös nostettu esiin eh, pätevyydet, eh, jatkokoulutusalueet, joista puuttuu työvoimaa, esimerkiksi IT, ala ja vihreä talous, siellä voi syntyä valtaisesti työpaikkoja, siksi se on tärkeää. Mainitsitte myös yrittäjyyden ja pienet yritykset ja pienet ja keskisuuret yritykset, ne ovat erittäin tärkeitä. Ne luovat kahdesta kolmeen työpaikkaa, joten me olemme nyt keskittyneet nimenomaan pk-yrityksiin ja niiden tukemiseen, koska ne luovat työpaikkoja ja elpymistä. Sitten mikrorahoitus ja sen laajentuminen olen iloinen siitä, että voitte sitä tukea, joten voin tässä vaiheessa sanoa, että valiokunta on ollut yhteydessä. Me olemme luoneet mielipiteemme ja käymme vielä keskustelua, kun puhumme nyt sitten määrärahoista ja budjeteista, maksuista. Tämä on se seuraava vaihe, mutta tämän valiokunnan näkökulmasta nuorisotyöllisyyden tukeminen, pk tukeminen ja erilaisten pätevyyksien edistäminen, niin ne ovat ne asiat, joita me olemme korostaneet. Kiitos sitten jäsen Balas, olkaa hyvä. Oui, merci, euh, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Puhun sosialistiryhmän puolesta, kollegani Perinski puolesta erityisesti No, totta kai suhteessa tähän budjettiasiaan, joka on hyvin monimutkainen, tiedetään, että tässä tietyt instituut, toiminnot pyrkivät pyyhkimään pois tätä omaa panostamme, joten haluamme nostaa rimaa sinne, minne se kuuluu. Tästä näkökulmasta pitää paikkansa, että se mitä tapahtuu sosiaalisektorilla Euroopassa on hieman ongelmallista. Meidän pitäisi varoa, että koska rahaa ei käytetä tietyissä puolesta valtioiden toimista, niin meidän ei kuitenkaan pitäisi olla tilanteessa, jossa meidän pitää hyväksyä se, että budjettia sovitetaan tämä vanha perinne, ettei käytetä kaikkia käytössä olevaa rahaa, jotta vaikka tarpeita olisi kuitenkin olemassa, erityisesti mitä tulee tähän globalisaatiorahaston ja otsake 1b tästä näkökulmasta, eli meistä se on hieman haurastunut tämä kohta, tämä on ongelmallista. Kuitenkin yksi A-kohta on OK, se on konsolidoitu globaalimmin parlamenttiin. on hyvin tärkeää osoittaa, että suhteessa Euroopan 2020 ohjelmaan me puolustamme kiivaasti resursseja budjetille, jotka ovat vankkoja resursseja. Tiedetään hyvin, että Tämä saattaa olla utopia, mutta meidän pitää rakentaa tällaista hypoteesia, jos joku päivä halutaan rooli, joka on riippumaton jäsenvaltioista tällä alalla, joten meidän tulee tukea näitä ponnisteluja budjetissa, joka on nyt ehdotettu, mutta kuitenkin pitää olla varovaisia. Parlamentin tulee pitää tässä kantansa resurssien suhteen, mutta myös siitä, mitä tulee konkreettiseen käyttöön. Budjettia osuuksia tässä kohtaa laskea. Kiitos puheenjohtaja. Thank you, uh, Madame Moran Chartier. Kiitos Moran Chartier. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Fernandesia. Tähän tuli esittelemään meille tämän työnsä hedelmän tänä aamuna. Haluaisin sanoa teille, että meidän pitää olla neljässä asiassa hyvin varovainen, mitä ne saa antaa periksi ensimmäiseksi tälle tarkovainen Euroopan sosiaalirahaston suhteen ja kaikki, mitä liittyy työllisyyspolitiikkaan. Euroopan sosiaalirahasto, no kuten te sanoitte hyvin rehellisesti, siellä on ollut paljon näitä räästejä, paljon ongelmia. Tämä saa aikaan sen, että globaalisti me laskemme potentiaalisia resursseja tälle vuodelle, sillä pyritään kuroa aikaisempia vuosia. Arvoisa kollega, kysyä sitä, että valtiot käyttäisivät varoja huonosti, vaan ei ole maksettu sitä, mikä olisi pitänyt maksaa. Ja todellakin, no, jos valtionrahoitusten päämiehet haluavat edistää työllisyyspolitiikkaa tosiasiassa, niin pitää painaa kaasua Euroopan sosiaalirahaston suhteen. Ja tässä on kyse vasta kiinniottamisesta, niin kuin te sanoitte, tämä on vakavaa. Toiseksi nuorisotyöllisyysaloite. Te puhuitte nuorisotyöllisyydestä hyvin paljon, mutta pääasiallinen ongelma, jonka minä näen, vaikka olemme tehneet, niin kuin sanoitte, tätä etupantosta, eli me juuri äänestimme täällä huhtikuussa, jos muistan oikein, huhtikuussa täällä äänestettiin ennakkorahoitus 130 prosenttia nuorisotyöllisyysaloitteille, jotta voitaisiin simuloida näitä hankkeita. Tämä tehtiin ennätysajassa komission kanssa siellä kolmessa kuukaudessa. Saatiin asia läpi komissiosta parlamenttiin, eli ennakkorahoitus sovittiin 30 prosenttia nuorisotyöllisyysaloitteelle. Ja myöhemmin sitten huomataan budjetissa tyhjää. Tämä ei ole mahdollista. Tarvitaan jatkuvuutta poliittisten toimien ja budjetin välillä. Sen pitää olla poliittinen ö, merkitys tälle meille toiminnalle kolmanneksi. Globalisaatiorahasto, minä tunnehoitusten ja valtioiden päämiehet liittyen tähän hankkeeseen. He kaikki pyrkivät kiristämään vyötä budjetin tekoaikoihin, mutta sitten myöhemmin kuitenkin Hakemuksethan tulevat jäsenvaltiolta ja he tarvitsevat varoja. He tarvitsevat varoja. Rahat eivät mene yrityksille, eivätkä jäsenvaltioille, vaan työntekijöille uudelle, ja heidän uudelleen koulutukseen. Joten tässäkin kohtaa tämä on aihe, jossa emme saa antaa periksi tuumaakaan. Tämä pitää sanoa selvästi. Ja lopuksi, no mutta te tiedätte hyvin, tämä heikoimmassa asemassa oleva rahasto autoilijoiden päämiehet eivät halunneet, kuten muistatte. Ja no, mehän pelastimme tämän hankkeen parlamentin ansiosta. Tämä on saanut kaikkein eniten media huomiota koko Euroopassa. Jos Eurooppa ei pysty täyttämään näitä velvollisuuksia, niin Euroopalla on hyvin huono imago. Kiitos. Thank you, Madame Ribeiro. Kiitos, Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Caro colega José Manuel Fernandes, quero agradecer-lhe também. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitos herra Fernandesia siitä, että hän tuli tänään tänne ja piti meille tämän, äh, tämän äh, puheenvuoron. On kaksi asiaa, joita haluaisin Äh, haluaisin nostaa esiin. Ensinnäkin on tärkeää, että meillä on ohjelmia, joilla tuemme pk-yrityksiä, mutta myös pienyrityksiä, mikroyrityksiä, jotta kehitys etenisi, äh, jotta kehitystä voitaisiin vauhdittaa. Ja sitten on tietenkin kyse myös sosiaalipolitiikossa vuotta. On tärkeää, että nuorisotyöttömyyttä edistämme, siitä on, nuorisotyöllisyyttä edistämme, siitä on kysymys. Se Manuel puhui uusista ohjelmista, jotka alkavat vuonna 2016. Ja tämä on tietenkin tärkeää. Tärkeää on myös, että nämä ohjelmat ovat, näissä on jatkoa näissä nuorisotyöttömyyden torjumisohjelmissa, mutta tämä on kysymykseni. Onko mitään takeita sille, että tällaisia Ähm, tällaista jatkuvuutta on ja että nuorisotakuuta äh, käytetään tässä. Sitten joustavuus, te puolustitte sitä monivuotisten rahoitusnäkymien puitteissa. Onko lukuja siitä, mitä tulee käyttämättömiin varoihin edeltäviltä vuosilta jäsenvaltioista ja mikä näkemys komissiolla on liittyen tämän joustavuuden käyttöön? Uh, I'll give the floor for, uh puheenvuoron saa viimeinen kommentoija ennen Fernandesia. Teillä herra Fernandes nyt sitten. Kiitos kommenteista, mitä tulee budjettiin. Totta kai EUn talousarvio on pieni budjetti, yksi prosentti BKT 145 miljardia euroa, mutta huolimatta pienuudestaan tämä on kuitenkin tärkeää. Ja monissa jäsenvaltioissa se on yli 50 prosenttia investoinneista. Ja lisäksi on asia. Tämä on tietysti investointibudjetti 4 niin prosenttia. Ja tämä tarkoittaa, että ainoastaan 6 prosenttia menee hallinnollisiin kuluihin. Tämä osoittaa, mitä lisäarvoa tämä budjetti tuo. Tässä on ongelmia, joista ei nyt puhuta kuitenkaan tänään täällä sillä ongelmanratkaisu tarvitaan aikaa. 25 prosenttia varoista tulee kansallisista budjeteista ja tarvittiin omia varoja, jotta voitaisiin paremmin toimia. On samaa mieltä näistä painopistealueista ja niin hän sanoinkin jo, Euroopan sosiaalirahasto on hyvin tärkeä rahasto, mutta muutkin rahastot kohesiopolitiikassa ovat hyvin tärkeitä työllisyydelle, Jopa Junckerin suunnitelma, joka hyväksyttiin, tulee hyvin tärkeä työllisyydelle. Meidän tulee käyttää ja kunnioittaa näitä kompromisseja ja noudattaa niitä. Niinhän minä sanoin jo alussa. Ja jos tarkastellaan monivuotista rahoituskehystä 2014-2015, niin tämä liittyy tietysti menneiden maksujen maksuun. Monivuotinen rahoituskehys No, todellinen monivuotinen rahoituskehys tulee alkamaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kun monivuotisen rahoituskehyksen noudattaminen ei ole tapahtumassa, nuorisotyöllisyysaloitteen No minulla ei ole lukuja tässä, mutta olen pyytänyt niitä ja tulen vastaamaan kysymykseen toimenpanosta. Olen pyytänyt niitä komissiolta ja saan nämä luvut sitten myöhemmin lähetämme teille liittyen tähän toimeenpanoon. Tämä on hyvin tärkeää, mutta ei pidä unohtaa, että on ollut viivästymiä toimintaohjelmissa, mikä tarkoittaa sitä, että viivästymiä tulee että panna, saada käyntiin tämä aloite nuorisotyöllisyyden kohdalla. Olen sitoutunut tähän asiaan ja huomaan, että millä on myös teidän tukenne, jotta vuonna 2016 saataisiin sitoumuksia, jotta voidaan jatkaa tätä aloitetta. Kaikki ymmärtävät varmastikin, että 2016 olisi käsittämätöntä, jos tämä keskeytyisi. Sen tulee jatkaa. Totta kai 2014-2015, no silloin on ollut vielä kolme vuotta. Toimeenpanolle 1 plus 3 on sääntö, tätä ei pidä unohtaa. Esimerkiksi Euroopassa on tämä N plus 3 sääntö ja kaikki 2016 ei ole mahdollisuutta saada uusia aloitteita. Mitä tulee globalisaatiorahastoon, 30 miljoonaa euroa minusta maksuille on hyvin vähän. Ja pitää myös paikkansa, että jäsenvaltiot ovat joskus vastaan tätä rastoa, mutta sitten kuitenkin käyttävät sitä hyvin paljon. Joten pitää olla koherentti, mitä tulee. Tälle, tässä heikommassa asemassa olevat rahasto, olen puhunut tästä jo sitoumusten osalta, ja nosto tietysti maksuissa. No on tiettyjä marginaaleja. 2015 marginaali yli 150 miljoonaa euroa mutta tietty osa tullaan käyttämään strategisten investointien rahastoon. No 2016 marginaali on 2,2 miljardia odotusten mukaan, mutta 1,1 tulee otsakkeeseen 2. Eli tällainen sopiva marginaali on ja on tiettyjä joustovälineitä käytössä. Puhuttiinpa sitten globalisaatiorahastosta, että mistä että kyse on erityisvälineistä, ja on tiettyjä poikkeamia eri välineiden välillä meille. Nämä erityisvälineet lasketaan budjettiin ja monivuotisen rahoituskehyksen ulkopuolelle. Ne eivät kuulu kehyksen sisäpuolelle ja globaaliin globaaleihin näihin laskelmiin. Me voimme käyttää joustovälineitä tarpeen mukaan, erityisesti nuorisotyöllisyysaloitteen kohdalla, jotta nämä sitoumukset saadaan suoritettua, mutta lisäksi 2016han tulee uusi asia, tämmöinen globaali marginaali, sellainen yleismarginaali, jota ei aikaisemmin ollut, rahaa, jota ei siis käytetä, siirretään tällaiseen yleiseen marginaaliin. Ja sen jälkeen sitä voidaan käyttää ainoastaan poliittisen tavoitteisiin, erityisesti työllisyyteen ja kasvuun. Tämä on tärkeää, hyvin tärkeää muistaa. Muistutin siitä useasti neuvottelujen aikana, Junckerin neuvottelun aikana siis. Neuvosto haluaisi unohtaa tämän asian, kun pohdittiin asiaa viimeksi, mutta artikla 14 mukaan muodostusarvoiskehysasetuksessa käyttämättömät rahat, niiden marginaali yhtenä vuotena siirretään tällaisen yleismarginaaliin ja sitten niitä voidaan käyttää ainoastaan tavoitteisiin, poliittisiin tavoitteisiin, eli kasvuun ja työllisyyteen, ja se on kirjattu et myös, että äh, nuorisotyöllisyys pitää erityisesti ottaa huomioon. Joten tämä on kirjattu asetukseen, joka on neuvoston kanssa tehty kompromissi. Uskoisin, että neuvottelut neuvoston kanssa budjettikysymyksistä ovat aina vaikeita, mutta teemme kaikkemme, jotta kompromisseja noudatetaan. Ja lasken tähän nämä maksukysymykset, jotka ovat toiseksi olleet häpeällisiä. Ja olen useallisesti myös maininnut sen, että näistä ei tarvitsisi edes keskustella. On naurettavaa ja häpeällistä, että maksetaan korkoja sen takia, että on näitä maksurästejä. Maksut, kuten jo sanoin, ovat logista seurausta sitoumuksille. Ja tästä asiasta ei tarvitsisi edes keskustella. Puhutaan maksuista, niin puhutaan siitä, mikä on jo tehty, mikä on jo laskutettu rahaa pk-yrityksille, mutta myös alueelle, paikallistason toimijoille, viranomaisille, nuorille raha siis, joka on jo käytetty. Kiitoksia. Lasken teidän varanne. Uskon, että saan teiltä tukea tässä työssä. Saamme sen päätökseen ja hyvän sen myötä. Kiitos. Kiitos Fernandes tästä voimakkaasta kannastanne. Me tulemme tukemaan teitä taistelussanne kohti sitä, että voidaan torjua työttömyyttä. Kiitoksia, että pääsitte paikalle äänestys 22-23. kesäkuuta budjettivalikunnassa ja täysistunnossa heinäkuussa. Ja nyt sitten aloitetaan äänestys pari minuuttia, niin sitten aloitetaan. I give it to you one by one because uh, my order is not the order of the vote, huh? so there is in between. Okay, then we'll start with the voting. No niin, aloitamme sitten äänestykset. Ja ensin äänestämme Euroopan ähm, globalisaatiorahastosta Broadcomia varten Suomesta. Ja tämä on sähköinen äänestys puolestaan. Ja nyt sitten äänestys päättyy. Kiitoksia. Sitten äänestämme eh, mietintöluonnoksesta, joka koskee jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoja. Tarkistus 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi AB puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty Tarkistus 130 puolesta. Vastaan. Tyhjää. sylätty Kompromissi N puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi NA puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 141 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 142 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi O puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 105, eh, tarkistus 151 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi P puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 157 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi Q puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. No tarkistetaan. Tarkistus Kompromissitarkistus Q. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 170 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi R puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus. No, ei. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 189 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 189. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24 ääntä puolesta. Ja sitten kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 213. 213 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 214 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 245 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys päättyy ja hyväksytty 29 ääntä puolesta. Tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja tarkistetaan. Tarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 28 ääntä puolesta. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 5 on vedetty pois. Tarkistus 53 raukeaa. Tarkistus 54 raukeaa. Tarkistus 55 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Tarkistus 56 kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hylätty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistetaan toinen osa tarkistuksesta 56. Äänestys päättyy. Ja hylätty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 57 raukeaa ja samoin 58, joten kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 68 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hyväksyt. kaksi ääntä puolesta. Kompromissi F suullisella tarkistuksella EPPltä. No niin, äänestämme alkuperäisestä tekstistä siis. Ja äänestämme kompromissi F alkuperäisestä tekstistä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus 12 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 94 on seuraava puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi J puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme tästä mietintöluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Se on vieläkin auki ja nyt se päättyy päättyy. Ja hyväksytty 37 ääntä puolesta ja 6 vastaan. Kiitän edustaja Agea. Ja sitten menemme, mikä onkaan seuraavaksi. the Green Employment Initiative and we start... Vihreän työllisyyden alitoitetaan kompromissista J puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 55 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan. Tarkistus 55. Äänestys alkaa. Mutta nyt äänestys päättyy. Ja hylätty. Sitten We can go on. Good. Jatkamme. Kyllä, voimme niin tehdä. We'll go to NV2. NV2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. NV3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. NV5 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Envi 6 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Fem 1 puolesta vastaan tyhjä, Sanoisin, että hyväksytty. Tarkistetaan. FEM 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 64 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan tarkistus 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hylätty yhdellä äänellä. 77 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten siirrytään kohtaan 23 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 87. Jotu ääni ensinnäkin, äh, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Toinen osa tarkistuksesta 87. Äänestys alkaa. Edelleenkin jatkuu, mutta nyt äänestys päättyy. Hyväksytty 27 ääntä puolesta. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 91. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kahdella äänellä. 93 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi T puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi TA puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FEM 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan FEM 3 Äänestys päättyy. Hyväksytty neljällä äänellä. FEM 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi V puolesta vastaan tyhjä hyväksytty ja pitää äänestää tarkistusta kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistetaan tarkistus 106. Äänestys alkaa. Selvä. Tarkistettiin ja hyväksyttiin kolmella äänellä. Sitten tarkistus, siis FEM e 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 110 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi W puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja sitten tarkistus 116, viimeinen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eikä ollutkaan vielä. Jatketaan tarkistus 117 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi XA puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistetaan kompromissi XA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty neljällä äänellä. FEM 8 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. FM 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FM 14 puolesta se raukeaa. Ei, ei niin. FM 14 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan. FEM 14. Äänestys alkaa. ja päättyy hylätty kuudella äänellä. FEM 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FEM 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FEM 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi Y puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 123 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjä. En nähnyt tarkkaan. No, pitää äänestää. Kompromissi Z. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty 40 ääntä puolesta, mutta ette nostaneet käsiänne. Envi 24 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 130 puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. 131 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. Tarkistetaan 131 Äänestys alkaa. Äänestys jatkuu vielä. Äänestys päättyy. Niin. Hyväksytty viidellä äänellä. 132 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi AA puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AB puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Envi 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 140 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AD puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistusta 47. 147 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjä. Voisi olla hylätty, en ole varma, joten tarkistamme. 149 äänestys päättyy. Hyväksytty kolmella edellä. Kompromissi AE puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi AF puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten Envi 19 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Envi 20 puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Uh, then we take the amendments. Uh, ja sitten tarkistus 153, 154, 155 ja 156 kaikki yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Äänestys on vieläkin auki. Ja vieläkin auki Siis kyse on tarkistuksista 153-156. Hyvä, äänestys päättyy ja hylätty. Sitten tarkistus 157 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 158 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 160 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AFA puolesta vastaan tyhjää minä sanoisin, että hyväksytty. Meidän on äänestettävä tarkistuksesta Envi 21, se on seuraava, puolesta. Se on virha tässä äänestyslistassa. Siksi meidän täytyy nyt äänestää siitä tarkistus 21 Enviltä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Envi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää. Me tarkistamme tämän. 168 äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja hylätty. Kymmenellä äänellä. Envi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 172 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 26 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Envi 27 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Envi 28 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi AH puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi A I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi a J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sata kahdeksankymmentäkahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 190 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. 191 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. Fem 2 puolesta vastaan, tyhjä hylätty. 1992 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 193 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. 199. Äänestys alkaa. Äänestys. Pyydän anteeksi. Se oli kov- suuri tuki tälle tarkistukselle. Siis FEM 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Envi 34 raukeaa. Ei raukeakaan puolesta. Envi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty tarkistetaan 204. Äänestys on vielä auki. Äänestys on vielä auki. Ja nyt se päättyy. Hylätty. 205 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 205 Äänestys päättyy. Hylätty neljällä äänellä. 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan otetaan alusta. 208 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 208. Oli vaikea nähdä. Äänestys päättyy. Kyllä, hylätty yhdellä äänellä. Kompromissi A puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 18, 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi E puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää voisi olla hyväksytty. 34 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty 32 ääntä puolesta. 35 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. tuossa kappale G, tarkistus 38 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kom- kompromissi I puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta. Ensimmäinen osa. Tarkistus 46 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty tarkistetaan. Tarkistus 46, toinen osa. Äänestys on vielä auki. Äänestys päättyy. Hyväksytty kolmella äänellä. Tarkistus 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. FemH puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan FemH. Äänestys alkaa. Äänestys on vielä auki. Äänestys on vielä auki. Nyt se päättyy. Hyväksytty viidellä äänellä. Fem J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan FemJ. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja nyt hyväksytty viidellä äänellä. Tarkistus 49 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51 puolesta vastaan, tyhjää ylätty. Sitten tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme tästä mietintöluonnoksesta näin muutettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys on vielä auki. Tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy ja hyväksytty 41 ääntä puolesta, 7 ääntä vastaan. Congratulations to Dean Lambert. Then we'll go to... Ja sitten budjetti vuoden 2016 osalta kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolmonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastetaan vielä tämä. Tarkistus kolme. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Anteeksi, en huomannut tätä äsken. Ja sitten tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tämäkin. Tarkistus seitsemän siis kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 näitä puolesta. Ja yksi D. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkastamme vielä koneellisesti kyseessä tarkistus 20. Äänestys on vielä käynnissä. Odottelemme tässä vielä pari ääntä. Ja nyt sitten äänestys päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi D puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26, äh, 27. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme vielä koneellisesti. 28 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty kahdeksan äänen erolla. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty ja 30 puolesta. Vastaan. Tyhjään Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi E puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 äh, vedetty pois, 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta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 Ja sitten äh, muutetussa muodossa äänestämme kokonaisuudessaan tästä esityksestä nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys päättyy. 40 puolesta 7 vastaan. Hyväksytty. Thank you all. Kiitokset kaikille ja menemme eteenpäin. We are actually ahead of our time. Olemme hieman aikataulusta jopa edellä kuuden minuutin verran. Uh, ja seuraavana kohta 11 esityslistalla lupa jäsenmaalle ratifioida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 Okay, we start uh, with point 11 on the agenda. Aloitetaan kohdasta 11 esityslistalla. Ja tämä kohta käsittelee jäsenvaltioiden valtuuttamista ratifioimaan pakkotyötä koskevan ILOn yleissopimuksen vuoden 2014 pöytäkirja – sosiaalipolitiikkaan liittyvien kysymysten osalta. Ja meitä on pyritty antamaan hyväksyntä ehdotetulle pöytäkirjalle, tai siis äh, tälle neuvoston päätökselle, jossa tehdään päätös perustuen suosituksiin, jotka on saatu työllisyysvaliokunnalta hyväksyä tai hylkää, hylätä siis tämä asiakirja. Joten tämä on tärkeä kohtaisuuslistalla. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle Patrick Le ja Rikille Guesta. Olkaa hyvä. Ja pyrkikää hiljaisuuteen, kun poistutte tästä salista. Olkaa hyvä, Patrick Le ja Rik. Madame euh, la Présidente, chers collègues. Kiitos puheenjohtaja, on kollegat asiakirja, jota tarjoan teille, käsittelee tämän vuoden 2014 pöytäkirjan hyväksymistä. Se on siis kansainvälisen työjärjestön asiakirja. Se on päivittämässä pakkotyövoimasopimusta, joka on vuodelta 1930. On ihmeellistä, että näin myöhään tapahtuu tämä päivitys, koska on arvioidenkin mukaan pakkotyö koskettaa edelleenkin 21 miljoonaa ihmistä maailmassa, mutta se on hyvin tervetuloa asiakirja kuitenkin. On muun muassa filippiiniläisiä työntekijöitä, joita katsoo hyväksi täällä, tai sitten sakulettajien uhreja. Ja Katarissa taas on pakkotyövoimaa stadionien rakentamisessa, ja toisaalta on myös lapsityövoimaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja Tämän takana on rikollisia järjestöjä. Tämä toiminta aiheuttaa kärsimystä. 150 miljardia dollaria vuodessa tuottaa tämä pakkotyö muun muassa. Ja tällaista ei voida sietää. Klassiseen pakkotyöhön tulee myös uusia työmuotoja myös rikkaissa maissa huolimatta oikeusvaltioiden olemassaolosta. Nämä ovat hieman hienovaraisempia, mutta kuitenkin sitä väkivaltaisia, ja ne perustuvat toivoon. Tämä henkilö siis toivoo hieman parempaa elämää, joka on pakotyön uhri. Tämä käsittää miehet, naiset, lapset, jotka ovat halunneet päästä hu- huonoista oloista pois ja tulleet tänne salakuljetettuina hyvin dramaattisissa oloissa, kuten me tiedämme ILOn mukaan. Heitä on 800 yli 200 miljoonaa Euroopassa miljoonaa koko maanosassa kärsii näistä uusista pakkotyön muodoista. Miehet ja naiset ovat saaneet töitä ulkomailla, mutta siis he ovat tämän, näiden niin sanottujen työnantajien orjina ja samaan aikaan lapsia revitään pois perheistään. Tämä pakkotyö ei tunne rajoja, sillä kaikkein hauraimmassa asemassa ovat naiset ja lapset ja maahanmuuttajat kärsivät kaikkein eniten. ja tekevät kauheimpia töitä huonoimmissa olosuhteissa, muun muassa prostituutiota, kerjäämistä tai hyvin rankkoja töitä. Tämän väkivallan, väkivalta on fyysistä, psykologista ja lisäksi siihen kuuluu pelkoa ja eristystä. Tämä eristäytyminen on uusi tapa kohdistaa kauheuksia näihin ihmisiin. Ja tämän torjumiseksi tämä pöytäkirja tuli 90 vuotta myöhemmin. Tässä siis päivitetään ILOn yleissopimusta. Täällä annetaan uusia välineitä torjua pakkotyötä. Erityisesti täällä saadaan juridisesti pakottava, sitova elementti pakkotyön konteksti on muuttunut ja pöytäkirjasta on kuitenkin edelleen tarpeen ryhtyä ennaltaehkäisyn yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa ja tarvitaan kansallisia ohjelmia, joilla voidaan torjua pakkotyötä. Näihin ohjelmaan tarvitaan tarkastaa kaksi koulutusta. Muun muassa hauremmassa asemassa olevat pitää kouluttaa ja työnantajat pitää kouluttaa, jotta he eivät ole tässä mukana. Pitää suojella erityisesti maahanmuuttajia tältä ilmiöltä. Ja työntekijöiden oikeudet pitää panna kuntoon, tarvitaan tarkastuksia, tarvitaan due diligence-toimia myös, jotta tämä ongelma saadaan juurineen kitkettyä. Näistä perustavallisista syistä olisi vielä paljon sanottavaa enemmänkin. Esimerkiksi on olemassa epätasapainoja etelän ja pohjoisen välillä, josta tämä ilmiö aiheutuu. Ja palaan nyt itse tähän pöytäkirjaan. Yksi mielenkiintoisena aspekteista liittyy vastuisiin, joita se asettaa jäsenvaltioille. Eh, ne ovat eri artikloissa mukana. Vastuus vapauttaa pakkotyön uhrit, velvollisuus antaa oikeussuojakeino näille henkilöille. Tämä on hyvin mielenkiintoista ja ajankohtaista sillä se ei riipu näiden henkilöiden juridisesta statuksesta alueella. Ja lopuksi sitoutuminen, että ö, pakkotyön uhreja ei asteta syytteeseen laittomasta toiminnasta, ö, johon heidän on pakko ollut ryhtyä. Ja totta kai tarvitaan yhteistyötä ö, valtioiden välillä, jotta he voivat kohdata nämä ongelmat paremmin. No kun luki nämä velvollisuudet, niin ymmärtää, miksi tietyt valtiot, kuten Qatar, vastustivat tämän pöytäkirjan ratifiointia. Meidän puolestamme, no, meillähän puhutaan vastuista, niin arvioimme, että meidän tehtävämme on varmistaa, että tämä pöytäkirja ratifioidaan, että sovelletaan niin pian kuin mahdollista. Hyväksyntämenettely on yksinkertainen menettely, Kyse on yhteisymmärryksestä, eli me voimme vain hyväksyä tai hylätä tämän sopimu- yleissopimuksen, jonka myötä ei ole mahdollista tar- muutosehdotuksille. Näin ollen ö, en ole jättänyt siihen tarkistuksia, vaan minulla on, olen varannut toisen asiakirjan tähän lisäksi. Mielestäni tämä asiakirja olisi tärkeää hyväksyä, se kuuluu globaalin humanistiseen kontekstiin. Toinen huomautus liittyy siihen, että valittu keino, jolla pyritään torjumaan tätä hyväksikäyttöä, liittyy siihen, että parannetaan työntekijöiden oikeuksia kaiken kaikkiaan. Minulle on tärkeää muistuttaa, mikä tässä on kaiken takana, eli pitää suojata ihmisiä pakkotyötä ja meidän tulee siis hyväksyttää tämä asiakirja, tämä pöytäkirja niin pian kuin mahdollista. Lisäksi pitää puolustaa edelleenkin työn oikeutta positiivisella kannalta. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you. Kiitos. Vah. EPPn esittelee seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pakkotyö, niin kuin esittelijä juuri kuvaili, kun eri eh, seuraamukset pidetään mielessä, varsinkin miten se vaikuttaa nuoriin. Kyseessä todellakin on rikos ja rikos ihmisoikeuksia vastaan. Miljoonat ihmiset odottavat meiltä poliittisilta toimielimiltä vahvaa eh, kannanottoa tähän asiaan, jotta puututaan pakkotyöhön ja sen negatiivisiin vaikutuksiin. Ja toiveet ovat korkealla ja odotukset, ja siksi se, että täydennetään tätä vuoden 1930 sopimuksen pöytäkirjaa, varsin tärkeä hanke. Sisällöllisesti eh, esittelijä toi esiin tärkeimmät seikat ja unionin sosiaalipolitiikka on hoitanut osa näistä kysymyksistä, ei kuitenkaan kaikkea. Siksi on varsin tärkeää, että annetaan neuvostolle mahdollisuus ratifioida. Ja tämä mandaatti tulisi saada mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan unionin intressien puitteissa toimia. Eli tunnustus esittelijälle tehdystä työstä ja myöskin EPPn eh, tuen tulee tämä esitys saamaan. Ja tärkeää olisi todellakin pitää huoli siitä, että jäsenmaat mahdollisimman nopeasti voisivat ratifiointimenettelyt hoitaa. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Jutta Steinruck ST-ryhmä, Varjo esittelijän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitokset. Varjoesittelijämme ei lentoongelmien vuoksi päässyt itse paikalle, mutta esittelijälle Voin sanoa, että varjoesittelijämme kiittää esittelijää tehdystä työstä ja tukee myöskin häntä täysin. Tämä on varsin tärkeä asia. On erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti lähtee liikkeelle siitä, että eh, voidaan liittyä tähän eh, yleissopimukseen – ja perusteluosassa esittelijä myöskin varsin yksityiskohtaisesti on analysoinut syitä sille, miksi on tärkeää, että jäsenmaat pöytäkirjan voivat ratifioida, varsinkin mitä tulee eh, työmarkkinapoliittisiin toimiin ja sosiaalisiin toimiin. Taistelupakkotyötä vastaan EU-ssa ja EUn ulkopuolella vaatii yhteisiä ponnistuksia kaikilta. tarvitaan selkeitä sääntöjä, kansainvälisiä standardeja, jotka hyväksytään ja sitten ratifioidaan. Ja on myöskin satavakan yhteinen ymmärrys tästä asiasta, sillä taistelu työtä vastaan voi onnistua vain, jos yhteisesti unioni tähän asiaan tarttuu. Tässä tarvitaan todellisia sitoumuksia, todellista jäsenmaiden välistä yhteistyötä. Lopuksi vielä toteaisin ryhmämme osalta sen, että pitäisimme tärkeänä sitä, että pöytäkirjan osalta teemme tänään selväksi sen, että emme pidä hyväksyttävänä sitä, että jäsenmaat jo ovat ryhtyneet pöytäkirjan neuvotteluihin siinä vaiheessa, jossa mm, tätä menettelyä ei komission kautta ole legitimoitu. Tällainen menettely on hieman kyseenalaista. Ja niin kuin komissio, lähdemme siitä, että tämä voi olla ainoastaan poikkeusmenettely. Ja tärkeää olisi, että valiokunnan puheenjohtaja nostaisi tämän asian esiin. Eli että tässä on hieman kyseenalaisesti neuvoston puolella menetelty. On tärkeää, että koko valiokunta on tämän kannan takana. Kaikki toimielimet eh, neuvottelevat asiasta. Tietysti on tärkeää saada asia päätökseen mahdollisimman nopeasti, mutta tästäkin huolimatta on tärkeää kuitenkin pitää kiinni olemassa olevista menettelysäännöistä. Muutoin haluamme lämpimästi kiittää esittelijä oikein hyvästä eh, esityksestä ja toivomme, että jatkossakin voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitos. Kiitos ja sitten eh, Roa Harkin Aldesta. Kiitoksia. Ja kuten esittelijä sanoi, me päivitämme tätä eh, vuoden 30 yleissopimuksesta. Tässä on kyse eh, sen täyttäntöönpanosta ja me pyydämme jäsenvaltiota kehittämään kansallista politiikkaa ja toimintasuunnitelman, jolla voidaan varmistaa eh, pakkotyön täysi poistaminen. Me haluamme myös, että työnantajat ja työntekijäjärjestöjä kuultaisiin tässä prosessissa. Me eh, aloitamme eh, sillä, että koulutamme ja tiedotamme niille, jotka ovat haavoittuvaisimmassa asemassa, mutta toisaalta meidän täytyy myös varmistaa, että työtarkastuksia vahvistetaan. Se, mikä tässä pöytäkirjassa on erittäin tärkeää, on se, että pakkotyön uhreille on nyt, täytyy ryhtyä tehokkaisiin toimiin heidän tunnistamisekseen ja heidän tukemisekseen ja myöskin, että heillä on mahdollisuus korvauksiin. Tämä on uutta ja myöskin mahdollisuus oikeussuojakeinoihin. Tässä erityisesti pitäisi tukea ja suojella maahanmuuttaja työntekijöitä. He ovat usein haavoittuvaisimmassa asemassa, erityisesti kun on kyse naisista. Ja kun katsomme eteläistä välimerta, niin meidän on huomioitava tuo erityistilanne, koska ne, joiden asiakirjat eivät ole kunnossa, he ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa tässä. Meidän on katsottava, mitä siellä tapahtuu, koska monet noista siirtolaisista ovat nyt tällaisessa välitilassa ja ehkä hyvin todennäköisesti joutuvat tällaiseen tilanteeseen, joten me emme voi ummistaa silmiämme siltä, mitä siellä tapahtuu, eikä meidän tulee ainoastaan omien rajojemme sisällä varmistaa, että tämä yleissopimus ei vain ratifioida, vaan että huomioidaan se ja että sillä on merkitystä ja vaikutusta. Meidän täytyy katsoa asioita myös rajojemme ulkopuolella. Katar mainittiin ja joitakin muita tilanteita. Mietinnössä täysistunnossa viime viikolla se tosi seikka, että 1963 rakennustyön tekijä on jo kuollut Katarissa ja monet ovat sellaisessa järjestelmässä, että ilon mukaan nämä pakkotyön kriteerit täyttyvät. Joten kun olemme suhteissa valtioihin, jotka eivät noudata tätä yleissopimusta, niin EU täytyy ottaa tämä huomioon. Kiitoksia. Äh, Jean Lambert. Ja Jean Lambert, sitten vihreiden varjoesittely, olkaa hyvä. Kiitos. Ja kiitos esittelijälle oikein hyvästä ja selkeästä selvityksestä sen suhteen, kuinka tärkeä tämä pöytäkirja on. Ja tärkeää on tässä asiassa edetä niin kuin todettiin. Ja niin kuin täällä jo jotkut ovat todenneet, eh, siihen ilman muuta on pyrittävä sen sijaan, että eh, halutaan ottaa mukaan uusia kohtia, jotka hidastaisivat tätä prosessia. Ja niin kuin täällä jo on todettu, haavoittuvuus on erittäin tärkeä asia myöskin EU:ssa, eikä pelkästään kun puhutaan kolmansien maiden siirtolaistyövoimasta, vaan myöskin EUn omista kansalaisista. Tässä jokunen aika sitten törmättiin pakkotyötilanteeseen ja se nimenomaan osoitti sen, kuinka haavoittuvassa asemassa ovat esimerkiksi kodittomat. Heitä on uk käytetty pakkotyövoimana ja Ruotsin. Eli tämä on kysymys, johon myöskin on puututtava. Ja sitten yliopiston tutkimus liittyen tarkistuksen työpaikalla on tässä yhteydessä myöskin mielenkiintoinen huomioida. Mutta muutoin voin tukea eh, lähestymistapaa, jonka esittelijä on valinnut, eli emme tule jättämään tähän tarkistusehdotuksia. Kiitokset ja sitten EFTT, olkaa hyvä. Presidente, eh- kiitoksia puheenjohtaja, kuten muutkin kollegat, me olemme samaa mieltä tästä. Me emme siis tule tekemään tarkistuksia tähän mietintöön ja olemme varsin samaa mieltä näistä äh, suosituksista, joita hän on antanut, joten kiitämme häntä tästä lähestymistavasta. Vain muutama huomio, jos ne vain ovat äh, mahdollisia. Lähtien vuoden 1930 äh, yleissopimuksessa siinä määritellään pakkotyö tällaiseksi kiristetyksi kiristämällä saaduksi asiaksi henkilöltä, joka on painostuksen alaisena tai henkilöltä, joka ei vapaaehtoisesti ole siihen ryhtynyt. Joten tämä on aivan selvä ihmisoikeuksien rikkomus ja tähän tässä erityisesti kiinnitetään huomiota tämä ongelma ei kosketa pelkästään menneisyyttä. Valitettavasti se on nytkin olemassa. Puhumme 12 miljoonasta ihmisestä koko maailmassa ja on kyse 32 miljardista dollarista. Minä haluaisin nostaa esiin kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on se, että Äh, vuoden 2014 pöytäkirja äh, korostaa sitä, että meidän on taattava työtarkastustoimet, jotka äh, otetaan huomioon lainsäädännön valvonta. Siis tarvitaan valvonta vain valvonnan avulla ongelma voidaan ratkaista. Ja erityisesti on otettava huomioon ne valtiot, joissa ongelma erityisesti nousi esiin, koska niihin kohdistuu kriisi ja koska siinä siellä ihmiset ovat haavoittavammassa asiassa. Lisäksi pöytäkirja sanotaan, että täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotta voitaisiin auttaa kaikkia pakkotyön uhreja. Ähm, ja heidät rehabilitoida. Äh, ja mielestäni tässä tämä määritelmä on hyvin epäselvä, koska me jätämme liikaa vapautta, toiminnan vapautta. Ähm, ja jokainen voi ähm, tehdä niin kuin äh, haluaa, jopa niin, ettei näitä määräyksiä laisinkaan eh, noudateta, joten pyytäisin ottaa huomioon nämä eh, kriittiset huomiot. Ja jos Tsekka, varapuheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pöytäkirjan ratifiointi jäsenmaiden taholta on tärkeä asia. ja on erittäin tärkeää eh, taata eh, turvalliset työolot eh, muualta tuleville työntekijöille, mutta myöskin omille EU-kansalaisille. On erittäin tärkeää, että ihmisoikeudet toteutuvat. Ja on tärkeää, että parlamentti tukee tätä ratifiointimenettelyä, mutta perustelut, jotka tässä esittelen esittänyt, aiheuttavat hieman ongelmia. Tässä nimenomaan viitataan yleissopimuksen pakkotön osalta ja todetaan, että hyväksikäyttö on ihmisoikeuksien loukkaus ihmisoikeuksia loukkaava asia ja ihmiskauppa myöskin. Ja sitten tässä myöskin viitataan työntekijöiden delegaatioihin tämä, ja järjestäytymiseen. Tämähän on laillista toimintaa, eli tällaisessa yhteydessä, eli tämän tyyppistä mainintaa tulisi nostaa mukaan. Viime vuonnahan todettiin, että tulisi loukkauksista pyrkiä eroon. Ja vuonna 1996 hyväksyttiin sen laki, jossa todettiin, että tulee määritellä lähetetylle työntekijälle palkka sen maan palkkauksen mukaan, joka on määritellyt tämän lähtö- tai vähimmäispalkan, riippumatta siitä, onko se kohdemaan vai alkuperämaan palkkaus. Eli ei voida mennä arvioimaan sitä, millä tavalla työntekijät hyödyntävät tätä mahdollisuutta, kun puhutaan näistä liikkuvista työntekijöistä, eikä tätä voi verrata ihmiskauppaan ja pakkotyöhön. Eli tämä kohta tässä perusteluosassa on hieman ongelmallinen. Kiitokset. Ja nyt sitten komission edustaja saa puheenvuoron. Jalo. Herra, anteeksi, herra Jalo. Työllisyyden pääosastolta. Olkaa hyvä. For giving me the floor. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää ja Rikkiä mietinnöstä ja hänen tuosta keskustelulle tänään. Mekin haluaisimme osoittaa, että arvostamme hänen työtään. Olen samaa kun me puhuttiin kesäkuussa 2014 kansainvälinen työkonferenssi järjestettiin. Siellä hyväksyttiin pöytäkirja ja suositukset liittyen pakkotyöhön. Tämän välinen hyväksyminen liittyy siihen, että oli koordinoitua toimintaa EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Komissiokin myös on antanut oman panoksensa siihen, että tämä välin on hyväksytty. Hyväksymisen jälkeen komissio heti ryhtyi toimiin jättäkseen ehdotuksen yleissopimushyväksyttiin kesäkuussa ja ehdotukset neuvoston päätökseksi hyväksyttiin komission toimesta syyskuussa 2014. Kuten korostettiin jo tänään täällä, niin pakkotyövoiman torjunta ja ennaltaehkäisy on tärkeää EUlle sisäisistä ja ulkoisista poliittisista näkökulmasta katsottuna. EU on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia ja kunnollista työtä ja poistamaan ihmiskaupan sisäisesti ja ulkoisesti myös. Pöytäkirjat on panoksen siihen, että on parempaa suojelua jäsenvaltioissa ja EUssa kokonaisuudessaan. Valtiot, jotka ratifioivat ILOn 2014 pakkotyövoiman pöytäkirjan, ovat samaa mieltä siitä, että ennaltaehkäistään pakkotyötä, erityisesti jos ajatellaan ihmiskauppaa, näin ollen voidaan parantaa uhrien suojaa ja tarjoaa oikeussuojakeinoja. Komissio kannattaa päätöstä, jonka neuvosto hyväksyi parlamentin suostumuksella. Tämä on tärkeä elementti unionin ponnisteluja edistää ratifiointia. Tämän kaiken myötä tämä tärkeä standardi voitaisiin ratifioida nopeasti. Sillä voitaisiin ennaltaehkäistä pakkotyötä, tarjota suojaa ja kompensaatiota uhreille ja kehitellä kansainvälistä yhteistyötä. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja sitten Lierik vielä loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. No, madame president. No, rouva puheenjohtaja, haluaisin vain kiittää kaikkia niitä, jotka täällä puhuivat. Totean, että olimme lähes poikkeuksetta saaneet konsensuksen. Yksi kollega sellainen, huomautti sanojen merkityksestä ja siitä, että sanot ovat joskus heikkoja Ollen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Kuitenkin asiakirja sellaisenaan, jossa se on jossa muodossa, on nykyään on aske- olisi askel eteenpäin, merkittävä askel eteenpäin pakkotyön uhreiden, uhrien näkökulmasta. Mielestäni jos me hyväksyisimme tämän, jos toimielimet hyväksyisivät tämän, niin minusta Tämä antaisi humanistisemman sydämenne EUlle ja olemme het, elämme hetkeä, jolla sellaista tarvitaan. No, puheenjohtaja, minun läkseni ei ole käsitä tätä huomautusta, joka tehtiin sosialistiryhmän nimissä kollegan Te, mutta niin itse tehdä kuitenkin ymmärrän, mitä hän sanoi. En haluaisi, että jatkossa sitten tämä kriittinen huomautus, joka tehtiin oikeutetustikin. Ei otettaisi huomioon työssämme. mielelläänikin kannattaisin häntä, mutta tämä on teidän päätöksenne puheenjohtaja kuitenkin. Nykyään oleellista on pystyä kannattamaan ja tätä tekstiä saada sitä hyväksyttyä. Kiitos. Thank you. Uh, deadline for Kiitos ja tarkistusten takaraja on 18. päivä kesäkuuta 15. 16. heinäkuuta äänestetään valiokunnassa ja sitten täysistuntokäsittely eh, syyskuussa kesälomien jälkeen. Kiitos kaikille aktiivisuudesta ja sitten menemme eteenpäin kohtaan. 12. Epä, mm, tasa-arvon vähentäminen erityisenä huomion kohteena lasten köyhyys. Tähän luonnokseen on esitetty 309 tarkistusehdotusta. Ja antaisin ensimmäisenä puheenvuoron esittelijälle. Ehm, rouva Zuber, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä varjoesittelyiden kanssa. Haluaisin kiittää myöskin esitystä tarkistuksista. Tarkistuksia on jätetty valtava määrä, yli 300, ja se varmasti on osoitus siitä, kuinka tärkeänä valiokuntamme pitää tätä asiaa. Viime torstaina eh, saatiin eri kielille käännettyä nämä tarkistusehdotukset. Ja nyt todellakin jonkin aikaa menee näiden eh, analysoimiseen ja huolelliseen tarkasteluun. Kuitenkin muutama yleishuomio jo tässä vaiheessa. Useimmat jätetyssä tarkistuksessa ovat sellaista, voin suhtautua niihin myönteisesti. Niissä pitkälti vahvistetaan näkemyksiä, jotka, joita itsekin ajan. Ja joskus eh, mielellään menisimme pidemmällekin kuin eh, mikä on mahdollista, mutta sitten tulevat nämä eh, maksimipituudet vastaan. Mutta tässä on kuitenkin tehty hyviä ehdotuksia, jotka pyrkivät sisällöllisesti tekstiä parantamaan ja vahvistamaan. Erityisen hyvinä pidän tarkistuksia, joissa nimenomaan asuinoloihin ähm, kiinnitetään huomiota perheiden tilanteeseen ähm, tältä osin ja toisaalta sitten äh, pimeä työ on myöskin esiin nostettu. Vanhempien työttömyys ja huonot työsuhteet ähm, onkin jo kommentoitu mutta on katsottava, miten voitaisiin puuttua pimeän työn ongelmaan. Tämän lisäksi tarkastellaan sitä, miten parantaa jäsenmaiden sosiaalipalveluja ja yhdessä tarkistusehdotuksessa esitetään tiettyä vähemmäisperustulotasoa kansalaisille – ehdotetaan erilaisia pitkän aikavälin ja myöskin lyhyen aikavälin toimia, joihin voidaan ryhtyä hätätilanteissa. Jonkin verran myöskin kriittisiä huomioita on esitetty esimerkiksi sen suhteen, miten suhteellinen köyhyys lasketaan. tällöin hän ei välttämättä lähdetä liikkeelle todellisesta puutteesta, jos suhteellista köyhyyttä arvioidaan. Varsin paljon riippuu kunkin yksittäisen jäsenmaan erityisoloista ja tilanteista, eli tämä tarkistus on mielestäni oikein hyvä. kriisi on nostettu esiin, mutta toisaalta myöskin e, toimet, e, joihin on ryhdytty ja kriisiä on käytetty, talouden kriisiä ikään kuin jonkinlaisena tekosyynä näille toimille. Tämäkin on hyvä huomio. Mutta jos tällaisin toimin jäsenmaatasolla on menty monesti, taustalla kuitenkin on ollut se, että unionin toimielimet ovat edellyttäneet tämän tyyppisiä e, toimia. On tietysti esitetty myöskin tarkistuksia, jotka näen hieman hankalina. E, julkisten palvelujen saanti ja oikeuskoulutukseen. Nämä ovat palveluja, joiden tulisi olla kaikkien kansalaisten saatavilla. Se on yksi peruslähtökohdista ja edellytyksistä, jotka on esiin nostettu monissa tarkistusehdotuksissa, myöskin UNICEFin esityksessä tämä asia mainitaan. Eli jos halutaan eroja kaventaa, on erittäin tärkeää, että riippumatta vanhempien tulo ja elintasosta. Lapsille kuitenkin tarjoutuvat samanlaiset oikeudet ja mahdollisuudet esimerkiksi, kun puhutaan koulutus- ja terveyspalveluista. Syrjäytymässä olevat perheet tarvitsevat tietysti kaikkein parasta mahdollista tukea, mutta tärkeää on, että samat perusoikeudet kuitenkin toteutuvat kaikkien lasten osalta. On tärkeää, että lapsen erityistarpeet huomioidaan riippumatta taustasta. Lasten köyhyyden vastainen taistelu yhdistettäisiin maakohtaisiin suosituksiin. Tällainenkin näkemys on esiin tuotu näissä tarkistuksissa. Oman ryhmämme osalta, mitä tulee eurooppalaisen ohjausjakson tässä yhteydessä. Ryhmämme katsoisi, että me emme mielellään tämän tyyppistä lähestymistapaa tukisi, vaikkakin jonkin tyyppinen kompromissi ehkä tähänkin liittyen onnistutaan löytämään. ja sitten säästötoimien vaikutukset ja että säästötoimet olisivat olleet yhtenä syynä myöskin väkivallan lisääntymiselle, perheväkivallan lisääntymiselle ja lapsiin kohdistuvan väkivallan lisääntymiselle. Joissain tarkistuksessa esitetään, että tätä ehkä ei tulisi näinkään paljon painottaa. Me kuitenkin olemme varsin monissa raporteissa tähän törmänneet ja siksi olemme asian esiin nostaneet. Taloudellinen epätasapaino perheissä on osoittautunut yhdeksi suureksi tekijäksi myöskin, kun tarkastellaan syitä, jotka aiheuttavat perheväkivaltaa. Tämä on tietysti herkkä asia ja on tärkeää huolella tarkastella sitä. Tämän lisäksi joissain tarkistuksissa todetaan, että sosiaalisten tukien tulisi, tai ne joskus kohdennetaan muille perheille kuin niille, joita varten alun perin on suunniteltu. vähimmäistulotaso ja sosiaalituki joissain tapauksissa ovat ainoa mahdollisuus perheille selvitä. Tulot jäävät varsin pieniksi näiden tukien myötä ja tilanne on hankala sikäli, että tällaiset perheet eivät välttämättä pysty riittävästi tukemaan ja auttamaan lapsiaan. Joissain tarkistuksissa sitten ehdotetaan tai tarkastellaan eläkeasiaa ja sitä, miten vanhemmat joko maksavat tai jättämät eläkemaksuja maksamatta. Tähän en niinkään tarttuisi. Sosiaalitukien kasvattamisehdotus, tässä olen hieman vastakkaisella kannalla. UNICEF on eri lapsia tarkastelleissa raporteissaan tuonut esiin sen, että tuet eivät riitä. Ne eivät riitä helpottamaan niin hyvin perheiden taloudesta asemaa, että köyhyyden riskiä ei olisi. Ja 30. päivä kesäkuuta on tarkoitus järjestää tapaaminen varjoesittelijöiden kanssa. On mahdollista, että kokoonnumme vielä toisenkin kerran, mutta tässä vaiheessa haluaisin jo lämpimästi kiittää kaikkia esitetyistä kommenteista ja tarkistusehdotuksista, ja todellakin eh, monet niistä voin hyväksyä. Kiitos, ja Rova Soitrova, EPTn varjoesittelijä seuraavana. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Minusta on hienoa, että kollegani ovat tästä nyt paljon suurin tähän raportin, joka on hyvin tärkeä. Haluaisin selittää ryhmän kantamme, EPPn kannan tärkeimmät kysymykset, jotka ovat siihen, että parannetaan köyhien lapsen tilannetta, ovat perhekysymyksiä, ja koulutuksen laatuun liittyviä kysymyksiä. Olemme jättäneet tiettyjä tarkistuksia EPPn, mutta myös muiden kollegoiden nimessä. Ja tarkistuksessa keskityttiin perheaspektiin. Meidän logiikkamme mukaan lapsiköyhyys on perheiden köyhyyttä Tämä on siis lopputulosta perheiden köyhyydestä ja näin ollen meidän tulee keskittyä perhetukiin ja perheavustuksiin, Tätä voidaan tehdä avustuksilla, sosiaalisilla tuilla, mutta samaan aikaan voidaan toimia aktiivisesti, jotta voidaan työllistää näitä vanhempia. Ehkä tämä on hieman erona meidän ehdottamien tarkistusten ja esittelijän kannan välillä. En ole samaa mieltä siitä, että syytetään budjettia, tai siis näitä säästötoimia, jotka ovat luoneet eriarvoisuutta ja lapsiköyhyyttä. Minusta tämä oli liian ideologinen näkökulma. Minusta oli tarpeen korostaa myös marginalisoidusta ryhmistä tulevien lasten huonoa asemaa. Kollegani Jitnianska halusi myös näin tehdä, ja hän jättikin tämän suuntaisia tarkistuksia. Lisäksi haluaisin mainita tämän koulujen keskeyttämisen ilmiön, mikä on minusta valtava ongelma. Se liittyy suoraan köyhyyteen ja lasten huonoihin tulosuuden näkymiin. Eli kuten mainitsin, niin tässä on tärkeää on kulutuksen laatu ja lasten välinen tasa-arvoisuus, kun he ovat köyhiä. No niin, tässä siis lyhyesti etukset, jotka haluaisin tehdä. otan innolla keskustelua ja toivon, että onnistumme löytämään kompromisseja. Saamme aikaan yhteisen kannan, sillä Tämä mietinnön tulee minun mielestäni olla parlamentin ääni, joka voisi parantaa tilannetta ja muuttaa sitä. Kiitos. Thank you, uh, Kiitos. Linkevičiūtė, SND. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš dėkoju uh, pranešėjai už pakeitimą. Kiitos esittelijälle, että hän esitteli tarkistukset ryhmämme nimissä. Mekin olemme jättäneet tarkistuksia liittyen uusiin toimenpiteisiin, jotka meidän mielestämme voisivat auttaa torjumaan lapsiköyhyyttä Euroopassa. Ryhmämme vetoaa komission jäsenvaltioihin, että he loisivat lapsitakuun. On siis rahasto, tähän liittyen, jotta jokainen lapsi, joka on köyhä, saisi terveyspalveluita muun muassa ja että saisivat kunnon asunnon ja ruokaa. Kyse on siis toimenpiteestä, joka muistuttaisi eräällä tapaa toista toimenpidettä, joka on nuorisotyöllisyysaloitetta lähellä. Ryhmämme on sitä mieltä, että komissio ja sen valtiot, ne pitäisi perustaa tota, integroitu suunnitelma, jolla torjuttaisiin lapsiköyhyyttä. Täällä on tarvittaisiin tällainen lapsitakuu ja ohjelmia, joiden avulla voitaisiin auttaa perheitä ja lasten vanhempia. Heille pitäisi antaa mahdollisuus päästä pois sosiaalista syrjäytyneisyydestä ja integroitua työmarkkinoille. Lisäksi me pyydämme, että jäsenvaltiot integroivat investointipaketit sellaisiksi, että voidaan panna täytäntöön komission suositukset. Olemme myös sitä mieltä, että komission tulee tehdä kaikkensa, jotta jäsenvaltiot valvovat äh, asiaa vuosittain ja laativat kertomuksia liittyen siihen, että miten hyvin näitä komission suosituksia on tällä alalla. Pantu täytäntöön on myös sitä mieltä, että jäsenvaltioiden pitää käyttää EUn rakennerahastoja, jotta näitä lapsia voitaisiin auttaa, jotta kaikki lapset äh, saisivat elää elämässä kunnioitettavalla tasolla ja että he, heillä olisi pääsy laatupalveluihin. Eli lapsilla tulee olla mahdollisuus päästä tästä köyhyyden kurimuksesta niin nuorena kuin mahdollista. Ryhmämme on myös sitä mieltä, että komission laatia lisätavoitteita Euroopan 2020 tavoitteisiin. Eli pitäisi vähentää lapsiköyhyyttä ja lasten syrjäytyneisyyttä. Lisäksi tarvitaan valistustyötä kaikissa jäsenvaltioissa heidän pitää tietoiseksi tästä ongelmasta. Vetomme myös komission kun se siis laatii nämä raporttinsa jäsenvaltioiden talouskasvusta. Niiden tulisi, valtio tulisi asettaa kansallisiin tavoitteisiinsa tavoite vähentää lapsiköyhyyttä. Lapsen, lapsen tulisi päästä kouluun ja äh, saada myös vapaa mahdollisuuksia lisää vetomme jäsenvaltioihin, että he takaisivat, että kaikki lapset äh, saisivat kouluaineistoja ja koulukuljetuksenkin komissiojäsenvaltiot meistä. niille tulee olla strategia ja politiikka, jolla he torivat lapsiköyhyyttä. Tämän tulisi keskittyä erityisesti ongelman perussyihin, miksi lapset ovat köyhiä. Ensinnäkin pitää parantaa heidän vanhempiensa työntekijää työmarkkinoilla, takaa vähimmäistuloa ja heille tulisi antaa sosiaalisia takuita. Lapsiköyhyysongelma on pahentunut talouskriisin takia jäsenmaissa. Ja takana ovat myös säästötoimet, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet, sillä nyt voimme todeta, että työn, työtä tekevätkin ovat edelleen köyhiä, joten lapsiköyhyys nousee myös samalla. Kyse on ansasta, joka lukkiutuu, joten pitää varmistaa hyväksyttävä elinolosuhteet näille perheille ja lapsille ja valtioissa Tarvitaan sosiaalitukia lapsille ja heidän perheilleen. Olen vakuuttunut siitä, että tässä on hyvin arkaluontoisesta aiheesta kyse. Tätä kysymystä pidä politisoida liikaa ja keskustella liikaa Euroopan parlamentin ryhmittymien välillä tarvitsemme ensin kompromisseja, jotta Euroopan parlamentti pystyy esittämään konkreettisia ja tarkkoja toimenpiteitä komissiolle ja jäsenvaltioille. Näin ollen voisimme nähdä, miten voimme tehdä yhteistyötä, jotta lopputulos voitaisiin saavuttaa. Eli se, että lapsiköyhyyttä vähennettäisiin. Kiitos. Thank you. Uh, I cannot see that. Kiitokset. Onko paremmin täällä, jos ei, niin annetaan puheenvuoro saman tien Alden esittelee, Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. On tärkeää tarkastella tätä tärkeää ja herkkää kysymystä. Uusissa jäsenmaissa kolman osa lapsista elää köyhyyshuone syrjäytymisen alla. 10 prosenttia omassa maassani Virossa eh, elää täydessä köyhyydessä eh, tai eli vuonna 2012. On erittäin tärkeää, että poliittisia paineita komission ja jäsenmaiden suuntaan lisätään täältä käsin, jotta tähän ongelmaan tullaan puuttumaan EU-ssa. Yhteistyön tärkein hedelmä saattaa liittyä siihen, että eh, tietyt vähimmäissosiaalistandardit saadaan hoidettua kaikissa jäsenmaissa. ALDE-ryhmä eh, on esittänyt muutamia tarkistuksia tähän mietintöön. En nyt käy niitä kaikkia tässä läpi, mutta mainitsen muutaman. Eh, herkät väestöryhmät, vähemmistöt, kielelliset vähemmistöt, romanit, maahanmuuttajat. Nämä ovat helposti helpommin syrjäytyviä ihmisryhmiä kuin muut. Ja toivottavasti tässä asiassa edetään hyvin eikä turhaa poliittista kiistelyä asiasta synny ja sitten päästään hyvin eteenpäin ja onnistutaan. Kiitos. Lambert Vihreiden esitteli, olkaa hyvä. Thank you. Um, kiitoksia. Ja Kiitän myös esittelijää. Meidän ryhmämme äh, oli yksi niistä, joka aika paljon tarkistuksia teki, mutta monet niistä menivät kyllä ihan mietinnön suuntaan. Me olemme korostaneet sitä roolia, joka komission suosituksella voi olla siinä, että investoidaan lapsiin ja varhaisiin vuosiin, koska siinä oli hyvin paljon mm, tärkeää sisältöä, mutta se on vähän jäänyt syrjään tällä hetkellä. Joten meidän täytyy nyt katsoa, miten sitä viemme eteenpäin ja ymmärrän kyllä, että Goella on ongelmia tämän ohjausjaksoajatuksen kanssa, mutta se on yksi niistä välineistä, joka meillä on, jonka avulla voimme näitä huolenaiheitamme käsitellä. Ja tämä valiokunta viime parlamentissa hyvin paljon käsitteli sitä, millaisia sosiaalisia vaikutuksia kriisin toimenpiteillä on ollut. Katsomme, miten se vaikuttaa köyhyyden torjumisstrategiaan. Ja tässä olemme olleet hyvin selkeäsanaisia siinä, että tällainen arviointi on todella tärkeä väline, jota jäsenvaltioiden ja komission pitäisi käyttää. Ja olemme myös kovasti samaa mieltä ajatuksista, jotka liittyvät turvalliseen turvattuun asumiseen. Tämä liittyy tähän kodittomuusstrategiaan, jota tämä valiokunta on vienyt eteenpäin eikä pelkästään niin, että se koskisi työttömiä, vaan myös työssä käyviä köyhiä ja miten tätä asiaa voidaan käsitellä. Tosin samoin kuin monet muut ryhmät, me olemme kiinnostuneita tällaisesta vähimmäistulosta tai että ainakin hyödynnetään kaikki mahdolliset tuet, tuet joita voidaan saada, että se on, niiden käyttö on mahdollista. Sitten halusimme nostaa esiin sen, että miten lapset voitaisiin ottaa mukaan keskusteluun heidän tulevaisuudestaan ja e, millainen rooli kansalaisyhteiskunnalla ja kansalaisvuoropuhelulla tässä olisi, koska sekin on e, tärkeä, mm, jos puhumme ihmisten oikeuksista ja heidän osallistumisesta erilaisiin menettelyihin, niin e, se on myös merkittävä asia ja odotan nyt kovasti tätä varjoesittelyiden kokousta ja katsotaan, mitä voimme tehdä näille useille tarkistuksille. Monet ovat nostaneet esiin myös perhekysymyksen, mutta se liittyy yhteiskunnalliseen kontekstiin ja sitä meidän on tarkasteltava tämän mietinnön avalla tätä yhteiskunnallista kontekstia, jossa perheitä joko autetaan tai ei siinä roolissa, mikä niillä on ja mitä lapsille sitten tapahtuu. Alde-kollega juuri sanoi, että eh, nämä syrjäytetyt lapset, jotka ovat tavallisten järjestelmien ulkopuolella ja mitä heille tapahtuu, joten on hyvä, että meillä on tarkistuksia, jotka kiinnittävät huomiota myös näihin lapsiin. Odotamme kovasti mm, kokousta. Kiitoksia. Thank you, then it's... Kiitokset Laragia. FDD, eh, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijät Suberille tehdystä työstä ja valmiudesta hyvän yhteistyöhön. Ryhmämme on kiinnittänyt erityistä huomiota tärkeimpiin köyhyyden, lapsiköyhyyden syihin. Pidämme nimittäin tärkeänä sitä, että on toimittava eikä puututtava pelkästään seuraamuksiin, vaan erityisesti syihin. Varsin usein pitkäaikaistyöttömyys on syynä lapsen köyhyydelle ja varsin usein tilanne on myös se, että talouden kriisi, eh, joka eh, jo on ollut eh, vallalla pitkään eri puolilla Eurooppaa, on omalta osaltaan aiheuttanut näitä vakavia seuraamuksia ja heikentänyt perheiden tilannetta, varsinkin haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden tilannetta. Ja lapsiin tämä kaikki kohdistuu kaikkein voimakkaimmin. Tuntuu hullulta, mutta jotkut tutkimukset eh, ovat tuoneet esiin sen, että että yksi hankalimmista eh, lapsiin kohdistuvista sairauksista näissä perheissä liittyvät aliravitsemukseen, eli aliravitsemuksen vuoksi lapset sairastuvat. On ihan uskomatonta, että tätä tapahtuu vielä 2015 vuonna, mutta totta on, että on tuhansia ja tuhansia lapsia, jotka eivät saa riittävästi ravintoa. Eli toimintaa todellakin tarvitaan. Jotain on tehtävä asiaan on tartuttava ja on hyödynnettävä kaikki olemassa olevat voimavarat tämän ongelman hoitamiseksi. Erilaiset tukivälineet perheille, kuten vähemmästulotason takaaminen, se on jo ihmisarvonkin kannalta tärkeä asia. Ja se antaa näille perheille mahdollisuuden kuitenkin elää ihmisarvoista elämää ja tarjota ruokaa lapsilleen jäsenmaat sitten erityistarpeiden pohjalta voivat reagoida. Varsin usein täällä puhutaan toimista, jotka ovat talouteen tähtääviä rahapoliittisia, mutta kun ajatellaan hankalassa asemassa olevia perheitä, niin kannattaa ajatella ehkä ilmaisia palveluja. Esimerkiksi, että lapsen ei tarvitse maksaa kouluruokailusta. Kyllä tällaisiakin mahdollisuuksia on, mutta niistä nyt tulee puhua ja tulee kääriä hihat ja ryhtyä todellakin jonkinlaisiin toimiin. Koulutus on tietysti toinen avainsana näissä yhteyksissä ja siihen on myöskin kiinnitettävä huomiota. On erittäin tärkeää, että eh, koulutus taataan kaikille lapsille myöskin syrjäytymisriski kaikkiin alla olevat lapset, ettei heistä tule koulupudokkaita, vaan että heihin erityisiä toimia nimenomaan kohdistettaisiin, jotta heidän mahdollisuuksiaan turvattaisiin ja näin heille annettaisiin mahdollisuus integroitua. Se on erittäin tärkeää. Juuri näihin lapsiin tulee voimavarat kohdistaa ja huomio kiinnittää, kun puhutaan kouluista ja koulutustoimenpiteistä ilmainen koulutus julkiset palvelut, terveydenhuollon palvelut, koulutuspalvelut nimenomaan näille riskiryhmille syrjäytymässä oleville ryhmille, köyhyysuhan alla ja köyhyydessä eläville ryhmille tulee nimenomaan suunnata näitä palveluja erityisesti. Ja niin kuin täällä ST-ryhmän kollega totesi, nuoria varten on perustettu rahasto, jonka avulla pyritään purkamaan nuorisotyöttömyyttä. Ehkäpä jotain tämän tyyppistä tarvittaisiin nyt lapsia varten. Se on moraalinen velvollisuutemme. Meidän on kannettava vastuumme, vastuumme joka ikisestä lapsesta. On ymmärrettävä, että se on kuin peiliin katsoisi kun katsoo, miten eh, lapsilla menee. Eh, lasten hyvinvointi heijastelee sitä, olemmeko hoitaneet hommamme hyvin vai huonosti. Eli lämpimät kiitokset kollegalle. Uskon, että voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Mutta sitten on asioita, joissa ei ole paljon eh, pelivaraa, keskustelun varaa, eli on toimittava tai jos emme onnistu mihinkään ryhtymään, niin silloin koko toimintamme täällä on hieman kyseenalaista. Kiitokset ja sitten Roa Rivero, olkaa hyvä. E Kiitoksia. Tämä mietintö vaatii täyden huomiomme täällä valiokunnassa. Tässä on kyse lapsista, jotka ovat köyhyysvaarassa ja sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa ja tämä luku on aivan liian suuri ja mä nyt vetoan esittelijän ja varjoesittelijöihin, että löydettäisiin ratkaisu. Lasten tilanne ei saa jatkua tällaisena tulevaisuudessa. On varmistettava, että lapsilla on pääsy koulutukseen ja terveydenhuollon pariin on huomioitava syrjäytyneet perheet, jotka ovat suurimmassa köyhyysvaarassa. Meidän on varmistettava, että näiden perheiden vanhemmilla on pääsy työpaikkaan ja että lapset saavat koulutusta. Minä olen jättänyt tarkistuksia, joiden mukaan ennaltaehkäisy on tärkeää. Me tarvitsemme pitkän aikavälin strategioita epätasa-arvon torjumiseksi. Meidän täytyy kannustaa yksilöitä ja perheitä yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen riippumattomuuteen. Tietenkin meidän täytyy taata sosiaaliturva, mutta sitä on valvottava ja sen tehokkuus on varmistettava. Jos todella haluamme torjua köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä ja koulupudokkuutta, niin jäsenvaltioiden täytyy kehittää yhteistyösopimuksia erilaisten instituutioiden kanssa, jotka edistävät koulutusta, kulttuuria ja urheilua, jotta lapsista sitten tulisi osa yhteiskuntaa. Vasta viimeisenä olien kortena lapset tulisi ottaa huostaan. Me tarvitsemme eurooppalaisia verkostoja köyhyyden syrjäytymisen torjumiseksi ja sitä var- siihen täytyy olla mukana myös kaikkein vähiten kaikkien heikoimpien alueiden järjestöjä ja reuna-alueiden järjestöjä, kaikki lapset tulevat mukaan. Esittelijä, haluatteko lyhyesti vetää yhteen? Olkaa hyvä. Sim, muito rapidamente. Uh, eh, eu quero mais uma vez agradecer. Kyllä, puhun lyhyesti. Eilen kerran haluaisin kiittää eri puhujia. Mielestäni keskustelu täällä valiokunnassa antaa ymmärtää, että tullaan käymään eloisaa keskustelua varastelijoiden kanssa. Useimmat ehdotukset minusta, jotka täällä on tehty eri ryhmien toimesta, ovat menossa suuntaan, jota minunkin ryhmäni puolustaa. Kuitenkin osin ottaa esille yhden asian, nimittäin syyt ja seuraukset. Se, mitä teemme täällä, no, olen hyvin varovainen eh, sanamuodossani raportissa, mietinnössä, kun tarkasteltiin tilanteen eh, lähteitä tai syitä, niin minä vain luettelin näitä syitä, politiikkavaihtoehtoja ja seurauksia. Tämä ei ole ihan noin vain koko ajan tein tutkin asiaa kansainvälisten järjestöjen avulla, jossa ovat erityisjärjestöt, asiantuntijärjestöt, joita, ketään voi, joita kukaan ei voi syyttää ideologismista, jos heidän antamansa tilastot antavat osoittaa sen, että lapsiköyden lisääntyminen ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on johtuvainen kolmesta näistä poliittisista syistä, esim. että sosiaalipalveluja on leikattu ja julkisia palveluja yleisestikin on niin sanottu työntekijöitä, niin no en voi vaan jättää sitä huomioimatta, kukaan ei voi, voisi tehdä näin. Ja me pitää löytää vastaus tuossa tilanteessa, ei riitä vain, että diagnosoidaan tilanne, kun tällaiset olosuhteet on vallalla, niin on vain loogista, että pyritään pohtimaan, mitkä ovat ongelman syyt. Seuraukset, joten meidän pitää käydä järkevää keskustelua, ottaen huomioon kaikki eri näkökulmat, sillä haluamme tehdä enemmänkin kuin vain ilmaista tai se periaatteellisia kantoja. Totta kai teoriassa niistä voidaan olla samaa mieltä, mutta se mitä tarvitaan on, että mennään entistäkin pidemmälle ja osoitetaan selkeitä toimenpiteitä, joilla voisi olla vaikutusta. Joten kuten sanon aikaisemmin, pyrin parhaani mukaan laatimaan parhaimmat kompromissit kuin mahdollista ja keskustelen niistä ensi kokouksessa. Kiitos. Thank you. Once... Kiitos hyvästä eh, kesku- keskustelusta tästä lapsiköyhyysaiheesta. Sitä on jo parin otteeseen keskusteltu aikaisemminkin ja nyt jäädään odottelemaan tuloksia. 309 tarkistustahan tähän on jätetty ja viides. 16. heinäkuuta eh, asia hyväksytään eh, valiokunnassa. Kiitos teille kaikille. Ja voimme mennä sitten eteenpäin viimeiseen kohtaan esityslistalla. Kohta 13. Sosiaalinen yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot taistelussa työttömyyttä vastaan. Tähän on jätetty 180 tarkistusehdotusta. Kyseessähän on omaloite mietintö ja esittelijänä Raul Lope Fontanier. Ja annankin saman tien puheenvuoron esittelijälle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin tarkistusehdotuksia on jätetty 180 kappaletta, mutta voin todeta, että varsin monet niistä menevät samaan suuntaan ja niitä on pitkälti jo käsiteltykin. Ja haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia, eh, jotka ovat tarkistuksia jättäneet ja erityiskiitokset myöskin varjoesittelijöille hyvästä yhteishengestä. Me olemme jo keskustelleet yhdessä asioista ja varsin hyvin olemme myöskin edistyneet. Ja 20 kompromissiehdotusta voidaan esittää sitten seuraavalla kerralla. Toivottavasti asian käsittely ei ole liian monimutkainen, mutta todellakin suurin osa tehdyistä tarkistuksista vain parantaa aikaisempaa tekstiä ja pyrkii paremmin nostamaan esiin taloudelliset, ympäristön ja alueelliset aspektit Eli tähän suuntaan eh, menevät tarkistukset ovat varsin hyviä. Ja on todettu myöskin, että sosiaalinen yrittäjyys ei nykyään kannattaisi ja siksi meidän on eh, pyrittävä markkinoimaan sitä paremmin ja tekemään sitä eh, kannattavampi ja houkuttelevampi. Ja on tärkeää, että myöskin nuoret ymmärtävät tämän tyyppisen yrittäjyyden merkityksen paremmin. Eli niin kuin totesin, suurin osa tehdystä tarkistuksesta eh, käy minulle. Innovaatiota, innovatiivisuutta pyritään eh, kasvattamaan ja lisäämään sosiaalista yrittäjyyttä. Ja tähän suuntaan menevät tarkistukset ovat esityksen hengen mukaisia. Kuitenkin jotkut näistä tarkistuksista, joissa mainitaan esimerkiksi eh, julkiset investoinnit ja julkisten varojen käyttö, eh, sinällään tarkoitusperät saattavat olla, saattavat olla ihan myönteiset näissä, mutta mielestäni ne eivät sisällöltään oikein sovi tähän asiayhteyteen. Ja tämän tyyppiset tarkistukset ovat sellaisia, joita minun on hieman hankala tukea. Täällä on muutamia muitakin hankaluuksia aiheuttavia tarkistusehdotuksia. Hakin ja Pekerin tarkistus sitten viittaavat siihen, että ei eurooppalaista puitteistoa olisi sosiaalisille yrityksille eikä ole selkeää indikatiivista tekstiä tähän liittyen. Tähän näkemykseen voin yhtyä ja tämä tarkistusehdotus myöskin käy. Ja sitten 125 jälkien eh, tarkistus. Se on hieman hankala, koska tässä todetaan, että tarvittaisiin eh, budjettikohta sosiaalirahaston tähän liittyen. Euroopan sosiaalirahastohan on hankalassa tilanteessa ylipäätään, mitä tulee varojen käyttöön. Ja jos eh, sen nykyisetkin toimet eh, tulee pyrkiä kunnolla täyttämään. Eli jos tähän vielä jotain uutta otetaan mukaan, eh, pelkään, että silloin mennään liian pitkälle. Tietysti tämäkin sektori on kovasti kärsinyt kriisistä. 2009-2013 Kyllä eh, työpaikkoja on menetetty tälläkin eh, saralla ja on tärkeää, että tässä mietinnössä tuodaan selkeästi esiin se, että halutaan antaa vahva signaali ulospäin ja näin on tärkeää, että riittävän yhtenäisenä rintamalla todellakin tuetaan tätä esitystä. Kiitos. Kiitokset. Nyt voimme sitten käydä keskustelua. Esitte, varjoesittelijä ensin, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and very... Kiitos puheenjohtaja, kiitokset kovasti esittelijälle Lotte Fontanielle hänen työstä. Kävimme varjoittelijan ensimmäisen kokouksen Helmänen ja siellä huomattiin, että kaiken kaikkiaan näytti olevan yhteisymmärrys kompromisseista, joita hän ehdotti meille. Mitä tulee näihin tarkistuksiin, joita täytyy mitä luonnokseen, niin voin sanoa, että meistä tuntuu, että voimme kannattaa useimpia niistä. Niissä spesifioidaan tarkemmin osittain niitä aspekteja, joita on käsiteltykin jo alkuperäisessä tekstissä. Tämä tulee ryhmämme. Me pyrimme painottamaan, miten tärkeää yrityksillä on paikallisyhteisö tässä taso asiassa ja niiden rahoituksen saatavuutta pitää parantaa kaikilla tasoilla, paikallisella, alueellisella, kansallisella ja eurooppalaisella tasolla. Me korostimme, miten osallistava yhteiskunnan, yrit, yhteiskunnan talous on, talous on. Yritykset ovat tärkeä tekijä saamaan vaikeimmassa olemassa ovat mukaan tähän solidarisuuden hengessä. Me korostimme, miten yhteiskunnalliset yrittäjät parantavat palvelujen tasoa. Tekijä, joka pitää ottaa huomioon erityisesti kun myönnetään pääsyä tarjouskilpailuihin. Tarkistuksissa pyrimme korottamaan suurimmalle tasolle näiden yhteisötalouden yrittäjien juridisia statuksia. Easy-ohjelmassa. On hienoa, että kollegani tukivat näitä ehdotuksia viime varjostelujen kokouksessa. Lisäksi esittelemme samalla tavoin määritelmän sosiaaliselle innovoinnille, joka on esitelty jo Easy-hankkeessa ja sosiaalisten investointien määritelmän. Toivottavasti tämä voi hyllistä, jotta voidaan selventää keskustelumme tavoitteet. Lopuksi Toivon, että ryhmät voivat tukea tarkistusemissa saattaa 16. Siinä valitellaan, että digitaaliset sisämarkkinastrategiat eivät saa tarvitse kiinnostusta. Tai siis tämä strategia ei, ei tarpeeksi ota huomioon yhteisötaloutta. Tämä on minusta valitettavaa. Tämän avulla voitaisiin auttaa vammaisia muun muassa ja tarpeessa olevia, että he pääsevät ainakin yli tietyistä vaikeuksistaan päästä, päästä työmarkkinoille. Tämä on vision puute, toivottavasti komissio korjaa tämän ajallaan. Kiitos. Thank you. Uh, well, actually it's... Uh... Kiitokset Kresnodevski. ECRn varjoesittelijä. Voitteko käyttää puheenvuoro vai odotteletteko vielä hetken? Okay. Uh, eh, we'll take Madam Harkin. Rova Harkin ensin Aldesta ja sitten seuraavan puhujan. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti, noin 30 sekuntia. niin Eh, halusin vain sanoa, että meillä oli oikein hyvä varjoesittelyiden kokous ja on useita kompromisseja, jotka on uudelleen muotoiltava, mutta oltiin yleisesti eh, samaa mieltä ja suurimmasta osasta ajatuksia, eh, joita on ehdotettu. En ole nyt aivan varma tästä kompromissi Gstä. Minä tulin vähän myöhässä, mutta se on kai selvitetty. Minä tuen sosialisti kollegamme siitä, että tämä isi ohjelman sanamuoto, se on tärkeää, että se on siellä. Me käytimme paljon aikaa sen muokkaamiseen ja tärkeää, että hyödynnämme sitä tässä mietinnössä. Jotkut Alten tarkistukset mm, liittyivät sosiaaliseen epätasa-arvoon, mahdolliseen yhteisötalouden työpaikkia tuottavaan potentiaaliin. Ja sitten Hmm, myöskin julkiset hankinnat. Omassa maassani usein on niin, että hallituksen hankintakilpailut on suunniteltu niin, että pienemmät toimijat jäävät ulkopuolelle, eivät välttämättä tämän, mm, tämän hankintakilpailun koon takia, vaan erilaisten vaatimusten takia, että siellä on mukana. Tietenkin se helpottaa niiden työtä, joita näitä hankintakilpailuja käyvät läpi, kun niiden täytyy vain joitakin tarjouksia ähm, käydä läpi, mutta useat yhteisötalouden yritykset äh, eivät voi osallistua näihin hankintakilpailuihin äh, aivan alusta asti. Ja lisäksi lopuksi tämä sosiaalisen investoinnin paketin, sen tulisi äh, varmistaa, että sosiaalisella taloudella olisi enemmän merkitystä tässä sosiaalisen investoinnin paketissa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kirsten Kiitokset. Ja sitten scr ryhmän varjoesittelijä, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Toteaisin, että kävimme varsin mielenkiintoisen keskustelun tarkistuksista ja varsin tärkeinä eh, pidän näitä K- ja M-kompromissin eh, seikkoja. Eli parempi tiedotus, se on erittäin tärkeä asia. Ja sitten M-kompromissi, eh, joka puhuu sosiaalisen talouden toimijoista lähemmin. Ja seikka, jota sitten tässä K-kohdassa vielä painotetaan – Eli on tärkeää ymmärtää, eh, miten laaja kirjo erilaisia toimijoita yhteiskunnassa on ja miten erityyppisiä ovat myöskin tarpeet. Eli kun puhutaan tästä kysymyksestä, niin kannattaa ymmärtää eriyttää riittävän hyvin myöskin lähestymistapaa. Tämän lisäksi toteaisin, että keskustelussa trendi oli sellainen, että sosiaalinen talous helposti asetettiin ikään kuin vastakkaiseen asemaan tavallisen mm, taloudellisen ja yritystoiminnan kanssa. Toisaalta kannattaa tarkastella näitä tavoitteita ja ymmärtää, että mm, tässä ei ole kyse pelkästään voittoa, voiton tuottamisesta – ja tällaisena voidaan katsoa, että tämä on tärkeä lisä, mutta sosiaalista taloutta ei kuitenkaan tulisi nähdä sellaisena yritystoimintana, joka voitaisiin korvata normaalilla yritystoiminnalla. Jos näin asia esitetään, niin eh, mennään hieman liian pitkälle. sosiaalinen talouden merkitys on varsin tärkeä. Ja se edelleen sitten, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän esittelijää myöskin, koska hän on kiinnittänyt huomiota niihin ehdotuksiin, joita me olemme tehneet, myöskin koska mielestäni yhteisötalous ja yhteisötalouden yritykset ovat väline, jossa kriisiaikana, jolloin tuotanto, kysyntä ja tarjonta ovat todella alhaiset, niin mielestäni se voisi olla hyvä väline työpaikkojen luontiin ja jollain lailla sitten voitaisiin vähän niin kuin kiertää kriisin haittavaikutuksia erityisesti työllisyyden alalla. Tämä on tärkeää erityisesti, jotta voitaisiin poistaa nuorisotyöttömyys. Mutta myös mitä tulee pitkäaikaistyöttömiin, heitä voidaan hyödyntää yhteisötalouden yrityksissä, joten olen kiitollinen siitä, että meidän kommenttinne me on otettu huomioon, koska jos Eurooppa 2020 strategian yksi pää äh, tavoitteista oli se, että 70, 75 prosentilla vähennettäisiin työttömyyttä, niin jossain mielessä mielestäni täytyisi nyt ähm, äh, korottaa panoksia, löytää uusia muotoja, äh, joilla voitaisiin luoda työpaikkoja on aivan selmä, että nämä vanhat välineet eivät ole tehokkaita. Sitten on eräs toinen huomio, joka minun on tehtävä. Jäsenvaltioiden täytyisi soveltaa ja panna täytäntöön toimenpiteitä, jotka tukevat tehokkaasti yhteisötalouden yrityksiä esimerkiksi eh, verohelpotuksin tai kannustimin, koska eh, nämä eh, verotukselliset taakat vaikuttavat ei vain yritykseen, vaan usein työntekijöihinkin Lisäksi nämä ehdotukset liittyvät julkisiin hankintoihin, joista kollega Harkin puhui, niin niistäkin olemme aika lailla samaa mieltä. Sitten mitä budjettikohtaa pitäisi käyttää eh, nimenomaan eh, yhteisötalouden yrityksiä varten. No, tähän mennessä sitä ei ole voitu tehdä, mutta olen kyllä nyt ajan myötä huomannut, että jotkut ajatukset, jotkut alussa esitetään, niin alussa niitä pidetään täysin epärealistisina, mutta sitten ajan myötä niistä tulee ihan salonkikelpoisia, joten ehkä haasteena tämä voisi olla hyvä tulevaisuuden kannalta, koska on kyllä totta, että meillä on tiukkoja sääntöjä, mutta jos katsotaan esimerkiksi tätä Junckerin suunnitelmaa, jonka pitäisi saada parlamentin hyväksyntä, jotta se voisi antaa mm, luottoja ja takuita luottoille. Itse asiassa äh, investointipankki on jo rahoittanut ensimmäisen hankkeen. No siis äh, sääntöjä on olemassa, mutta joskus on myös poikkeuksia sääntöihin. Eli silloin kun se on mahdollisesti tarpeen, niin voisimme ehkä uskaltaa vähän enemmän. Kiitoksia. Thank you, Madame Ribeiro. Ribeiro seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Lope Fontanieta oikein hyvästä esityksestä. Tämä on erittäin tärkeä asia, kun työllisyydestä ja työllistämiskysymyksistä Euroopassa puhutaan. Tällä alalla on jo yli kaksi miljoonaa yritystä ja se aiheuttaa ja luo näin ollen huomattavasti työpaikkoja. Ja kaiken kaikkiaan tämän tyyppiset yritykset voivat purkaa ja vähentää nuorisotyöttömyyttä ja pitkäaikaista työttömyyttä. Näin voidaan tarjota mahdollisuutta ja mahdollisuuksia niille, joiden on muuten hankala työllistyä. Eli tämän tyyppiset yritykset ovat tärkeitä, mutta ne eivät kuitenkaan helposti saa oikeudellista tunnustusta ja EU-ssa, ja tämä nimenomaan on hankala asia ja hankaloittaa rahoituksen saamista esimerkiksi. Ja omissa tarkistusehdotuksissani tuon esiin sen, että tulee paremmin huomioida tämän tyyppiset yritykset, huomioida ne esimerkiksi kansallisissa uudistusohjelmissa. On tärkeää, että <clears throat> maakohtaisissa suosituksissa ohjausjakson yhteydessä myöskin tämä ja tämän tyyppiset yritykset ovat esillä. Eli oikeudellinen tämän tyyppisten yritysten tunnustaminen on vielä hieman huonolla tolalla EU-ssa. Eli sellainen oikeudellinen status näille tulee mahdollistaa, eh, jotta ne voivat sitten saada kaiken tarvittavan tuen sisämarkkinoilla näiden yritysten merkitys kuitenkin on huomattava varsinkin, kun EU pyrkii saavuttamaan EU 2020-strategian tavoitteet, eh, kun puhutaan köyhyyden vastaisesta taistelusta ja työllistämistoimista. Kiitokset. Eh, Rova Fontanier, haluatteko vielä lopuksi käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. No haluaisin vain tehdä sen, että kiitän muita puhujia. Johtaja sanoa, että olen samaa mieltä kaiken kanssa, mitä he sanoivat. Ja minä pyrin varmistamaan, että heidän esityksensä otetaan huomioon tässä luonnoksessa, jonka lähetän iltapäivällä sitten. Kiitos. And uh, the vote in employment. Kiitos. 15. heinäkuuta valiokunta äänestää tästä mietinnöstä. Kiitokset kaikille. Seuraava valiokunnan kokous on 23.6. Eli silloin toivottavasti tapaamme jälleen. Kiitos tämänpäiväisestä.